Ja, ich möchte, bitte nehmen Sie Platz. No niin, nyt pyytäisin teitä asettautumaan paikoillenne. Meillä on tässä nyt eh, hiukan aikataulupainetta, hyvät naiset ja herrat, joten haluaisin aloittaa kokouksen. Nyt esityslistalla <clears throat> vuosikertomus 2012-2013 toissijaisuus ja suhteellisuus suhteellisuusperiaatteet. Eh, haluaako esittelijä Sulin puheenvuoron? Olkaa hyvä. Wünscht die Berichterstatterin Haluaako esittelijä käyttää puheenvuoron? Tässä nicht der Fall zu sein. Ei näytä haluavan, joten... Schön. No, olkaa hyvä. Eh, hvala za besedo. Eh, želim zahvaliti ponovno sem, ki so in Kiitos. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat olleet mukana tämän mietinnön laatimisessa. Tämä on hyvin tärkeää ajatellen suuntaviivoja, joita komissio on valmistellut – ja minä haluaisin pyytää teitä kaikkia tukemaan mietintöä ja kaikkia tarkistuksiakin. Vielen Dank. No niin, suuret kiitokset. Tarkistus. Herra Maticello, olkaa hyvä. Mikrofoni. Sì. Si è attiva la traduzione al 4 perché prima non, eh, non c'era italiano. Voisimmeko saada kanavalle neljä tulkkauksen? Ilmeisesti se ei toiminut. Me odottelimme 20 minuuttia tänä aamuna. Ei minusta tämä ole mikään oikea tapa toimia. Olisi ollut parempi, jos puheenjohtaja olisi esittänyt pahoittelut jäsenille rohkaisisi jatkossa toimimaan toisella tavalla. Ei sovi, että me joudumme oven ulkopuolella odottelemaan näin pitkän aikaa. Kyllä meilläkin on omat työmme hoidettavana. Parahin kollega olette aivan oikeassa ja pyydän anteeksi. Valitettavasti näin kuitenkin oli. Olen pahoillani, mutta tämä ei tule toistumaan, koska olemme itse asiassa erittäin luotettavia. Tarkistus yksi puolesta. Ja vastaan Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt koneäänestyksellä lausuntoluonnos kokonaisuudessaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Onnittelut valmistelijalle vaikuttavin luvuin 20.0 hyväksytty. Seuraava esityslistan kohta on Sarvamaan oma-aloitteinen mietintö, Euroopan yhteisön taloudellisten etujen suojaaminen maatalouspolitiikan alalla. Sarvamaa, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Good morning. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. On ilo esitellä teille luonnos, joka koskee EUn taloudellisten etujen suojelemista silloin, kun on kysymys maatalouspolitiikasta ja sen suoritusperusteisista tarkastuksista. Minä haluaisin käydä lävitse asioita, joka on liittyvä tähän omaan aloitemietintöön. Tämä koskee asiaa, jos mutta jo paljon kuin minä olin täällä, on oltu huolissaan. Ja kysymys on nimenomaan pääasiassa resurssien tehokkuudesta ja varoista, joita käytetään suurimman yksittäisen politiikan alueen valvontaan Euroopan unionissa, nimittäin maatalouspolitiikan valvontaan. Me tiedämme, että me käytämme noin 4 miljardia euroa vuodessa. Ja se, että noin 50 miljard, miljoon, miljardia varojen siirtoja. Ja kysymys kuuluukin minun kannaltani, että onko meillä oikea vastine jokaiselle eurolle, jonka me käytämme. Ja kysymys myöskin oikeudenmukaisuudesta ja siitä, että löydetään todelliset ongelmat ja löydetään missä ongelmat ovat. Totta kai on ongelmia, jotka liittyvät valvontaan ja tukijärjestelmiin ja maksuihin. Mutta minusta näyttäisi siltä, että on paljon sellaista, mitä voidaan tehdä, jotta tämä toimisi paremmin. Ja sitä minä ensisijaisesti olen pitänyt mielessäni, kun olen luonnostellut tätä mietintöä. On muutamia avainelementtejä, jotka näette, jos tutustutte tähän mietintöön. Yksi niistä on se, että otettaisiin todella käyttöön yksi yhtenäinen tilintarkastusjärjestelmä, joka on mainittu tilastustuomioistuimen kertomuksessa jo vuosia sitten ja josta on paljon puhuttu. Ja minusta näyttäisi siltä, että komissiossa ymmärretään, mitä hyötyä tästä olisi, jos se toteutettaisiin. Joten tämä järjestelmä, sitä ei vielä ole. Ja toinen asia, joka tähän liittyy, on se, että jäsenvaltiot eh, eivät täysin käytä mahdollisuuksiaan. Ja kuten komissio meitä on muistuttanut, olisi enemmän joustavuutta siis jäsenvaltioiden tasolla Yksi asia, jonka olen tuonut esille, on myös mitalin toinen puoli niin sanoakseni, eli asetuksesta me tiedämme, että jäsenvaltioilla on vastuu tehdä tarkistukset kunnolla ja lisätä tarkistusten määrää silloin, kun siihen näyttää olevan tarvetta, mutta täytyy ottaa huomioon myöskin toinen puoli yhtä lailla – se, että on mahdollista, on olemassa oleva mahdollisuus minimoida sitä taakkoa, joka kohdistuu viljelijöihin vähentämällä valvontaa silloin, kun tilastot näyttävät tällaisilta, että se on mahdollista. Kysymys on kehästä, suuresta kehästä on monia asioita, jotka koko, tätä, koko tämän valvontajärjestelmän kannalta olisivat, jos ne ottaisiin käyttöön sellaisia, että saisivat sen toimimaan paremmin ja jäsenvaltiot voisivat varmistaa sen, että tiedot, joita niillä on, ovat sellaisia, että niitä myös käytetään täysin. Ja jos silloin me voisimme vähentää huomattavasti olennaisimpia, odotettavissa olevimpia virhetasoja. Minä myös muistutan mietinnössä siitä, että on mahdollista, että komissio voisi laatia esityksiä, jotka liittyvät siihen, että maksavia viranomaisia rankaistaisiin, jos vääristä maksusta tai, tai että komissio voisi voittaa näitä akreditoinnin pois silloin, kun olisi tämän tyyppisiä virheitä. Yksinkertaistaminen on yksi asia. Se on osa tätä suurta kehää ja meidän pitäisi harjoittaa yhteistyötä komission kanssa. Tämän, tämä ei kuulu tämän valiokunnan työhön, mutta yksinkertaistaminen voisi huomattavasti vahvistaa meidän mahdollisuuksiamme käyttää huomattavasti tehokkaammin veromaksen rahaa silloin, kun on kysymys siitä, miten valvotaan maatalouspolitiikkaa. Näyttäisi siltä, että valvonta on yhtä mutkikasta kuin käytännössä ovat säännötkin. Ja jotta me muuttaisimme säännöt, niin sitä, se liittyy siihen, että seuraavassa puolivintarkastuksessa koskee yhteistä maatalouspolitiikkaa. Tähän pitäisi ryhtyä on paljon asioita säännöspuolelle, joihin voitaisiin puuttua, ja se on yksi päätavoite, joka on tässä mietinnössä. Ja lopuksi vielä on aika monia suuria asioita jotka liittyvät tähän mietintöön, mutta itse asiassa lopuksi kuitenkin se, että koko ajatus siitä, että olisi houkuttimia jäsenvaltioille, jotka toimivat paremmin. Se merkitsee sitä, että meidän pitäisi saada järjestelmää jotenkin mukaan tällaista tehokkaammin kuin tähän asti on ollut. Toisin sanoen, resurssit, joita käytetään valvontaan, niitä pitäisi korostaa sillä tavoin, että silloin kun on ongelmia, olisi enemmän myöskin vaikutusta sitten siihen, miten on valvontaa. Valvonta pitäisi olla enemmän kuin alueilla, joissa jo viljelijät noudattavat sääntöjä erittäin hyvin tai erinomaisesti. Sitä käytettäisiin äh, sähköisiä välineitä, on myös jotakin sellaista, mitä pitäisi kehittää kehittää edelleen e-hallintoaloitteet, jotka tähtäävät nimenomaan virhetason alentamiseen. En aio lukea teille koko mietintöä, mutta tässä olivat pääelementit, jotka siinä ovat. Kiitos. Ja, vielen Dank, ein wichtiger und interessanter. Kiitokset. Erittäin kiinnostava ja tärkeä ehdotus. Lope Fontanier. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Herra Sarvamaa on mielestäni kirjoittanut hyvin kattavan ja erinomaisen mietintöluonnoksen. Aika vähän tähän on lisättävää. Minä olen äh, hänen kanssaan täysin samoilla linjoilla. Ehkäpä haluaisin nostaa esiin pari seikkaa. Ensinnäkin äh, kohdat 14 ja 15 kun viitataan jäsenvaltioiden parhaisiin ja huonoimpiin tuloksiin, niin saattaisi ehkä olla hyvä, jos meillä olisi tiukat lukkoon lyödyt kriteerit siitä, mitä ymmärretään parhailla ja huonoimmilla, niin että jäsenvaltio, jolla ehkä on korkea virhetaso, joka johtuu siitä, että sen valvontamekanismi toimii erittäin tiukasti ja hyvin. Ja toisaalta voi olla niin, että toisessa jäsenvaltiossa virheitä havaitaan vähemmän, koska valvonta on puutteellista. Ja näin ollen mielestäni olisi hyvä, jos meillä olisi tässä yleiset kaikkia koskevat vastaavat elementit käytettävissä. Mutta olen täysin samaa mieltä siitä, että nämä parhaat jäsenvaltiot, jotka parhaiten hallinnoivat, niin on tärkeää, että kriteerit on määritelty etukäteen ja valvonnan väheneminen ei saa olla sellainen, että sitten riskit kasvavat, virheiden riskit kasvavat. Sitten e-hallinto. No, olen täysin samaa mieltä, että tämä on erittäin hyvä aloite, mutta toivon, että tässä nyt sitten edistystä saadaan aikaan. Valtavasti tässä työtä on, jotta saadaan Äh, näitä kontrolleja vähennettyä. Ja sitten äh, seikka, jota tässä korostetaan kovasti, on se, että artikla 59.5.13.06 määräystä äh, komissio täytäntöönpanisimaan. Ja sitten kun puhutaan yksinkertaistamisesta, yksinkertaistamisprosessi maatalouspolitiikan alalla on sellainen, että hallintotaakkaa halutaan vähentää ja aivan epäilemättä tämä on erittäin tärkeä ja hyvä asia, mutta poliittiset saavutetut sopimukset tässä viimeisimmässä uudistuksessa eivät kuitenkaan saa vaarantua. Kiitos rouva puheenjohtaja. Mm. Kiitoksia. Sitten kollega Ajala Sender, olkaa hyvä. Äh, kiitos, kiitos puheenjohtaja Haluan minäkin onnitella näistä ehdotuksista herra Sarvamaata. Ja haluan korostaa ja esittää hänelle kysymyksen liittyen tähän kohtaan neljä. Tässä ehdotetaan tai todetaan, että kustannukset, valvontapolitiikan tai valvonnan kontrollien kustannukset maatalouspolitiikan alalla. Täällä on näitä numerotietoja. Haluaisin tietää, että mistä nämä numerotiedot tulevat, mistä nämä numerot on saatu. Äh, komissioltako, ja jos näin on, niin haluaisin, että saisimme vastaavat tiedot myös muilta politiikan aloilta, tai tilintarkastustuomioistuimelta, kun nämä tiedot mahdollisesti ovat peräisin, koska kyllä meidän täytyisi tähän kiinnittää huomiota niin, että parantaisimme äh, valvonnan tehokkuutta ja kustannustehokkuutta tässä erityisesti. Ja haluaisinkin kysyä, että voisiko komissiolta saada tästä vielä lisää tietoa, sillä menneisyydessä, kun ensimmäistä pilaria YMPssä on vähennetty ja kakkospilaria vahvistettu, eli suoria maksuja vähennetty ja maaseudun kehittämistä, viehdyttämistä ja niin edelleen vahvistettu. Ja tämähän on tärkeää kohesiolle, mutta sitten ainakin aiemmin on tapahtunut niin, ja näin meille on kerrottu, että kontrollijärjestelmää suorien tukien valvontajärjestelmä oli aika hyvin toimivaa ja toimi aika automaattisesti jäsenvaltioissa ja näin virhetasoja saatiin laskettua, mutta nyt kun tämä muutos on tapahtunut myös parlamentin pyynnöstä ja jäsenvaltioiden toivomuksesta kohti maaseudun kehittämistä ja siis toista pilaria. Ja liittyyhän tämä tietenkin myös ihan maantietoon. Eilen Rova Kaljulaidilta tilintarkastustuomioistuimen edustajalta saimme aika uusia yllättäviäkin tietoja liittyen maantieteelliseen jakautumiseen maaseudun kehittämisrahojen suhteen, niin, niin halusin kuulla, että minkälainen ero tai mitä eroja on ehkä valvontajärjestelmien välillä, eh, kun verrataan näitä suoria tukia ja sitten maaseudun kehittämistä toisaalla, koska tässähän virhetasot ovat ihan toisenlaisia ja näitä on enemmän. Ja tässä kaksi ihan erilaista järjestelmää siis ovat nyt ikään kuin vertailtavina viimeisimmässä mp uudistuksessa on ollut tiettyä viivästystä ja haluaisin kuulla komission mielipiteenä vielä asiasta, joka nyt on jätetty subsidiariteetin alaisuuteen ainakin minun alueellani, nimittäin on, ollaan aika kriittisiä, kuultu aika paljon kritiikkiä ja halusin kuulla, että mitä valvontaan tulee, niin tuleeko tämä olemaan ongelma vai tuleeko se olemaan ratkaisu ongelmaan? Eli mitä hyvää ja mitä huonoa on siinä, että subsidiariteettia on vahvistettu maatalouspolitiikan alalla. Kiitos. Kiitoksia. Sitten kollega ja olkaa hyvä. Valvonnat maataloudessa ja toimenpiteiden toimeenpano – yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa maataloudessa on asia, joka on pohdittunut meitä lukuisia vuosia. Haluaisin tarttua yhteen näkökantaan tai ehkä ottaa hiukan toisenlaisen näkökulman. Aika ajoin viljelijämme ovat aivan hermostuneita byrokratian paisumisen vuoksi. He eivät käy näitä keskusteluita, me käymme täällä. He vaan keskustelevat siitä, pysyvätkö he hengissä. He keskustelevat siitä, että he joutuvat täyttämään valtaisan määrän byrokraattisia säädöksiä siksi, että me hyväksymme täällä säädöksiä, joiden konkreettista vaikutusta viljelijöiden parissa me emme juurikaan huolehdi. Ja minä haluaisin, että tätäkin näkökantaa otettaisiin huomioon niin, että ne, jotka saavat suorituksia vastaan, että ajatellen sitä byrokratiaa, jota he joutuvat tätä varten tekemään, niin sen pitäisi sen pitäisi ainakin ihmisten vielä itse ymmärtää, koska aika ajoin valvonnan puolelta katsottuna, otan esille vaikka sen, että Euroopan komissio päätti, että lähetysperiaatteet huolimatta se tämän, haluaisin nähdä, miten muutetaan puhdistusmääräykseen. Kysymys oli määräyksistä, joissa haluttiin muuttaa vajerimääräyksiä. Ei ollut mitään ongelmia järjestelmässä, mutta sitten yhtäkkiä ruvettiin epäilemään, että järjestelmä ei, ei toimikaan, vaikka kaikki olivat siihen tyytyväisiä ja äh, tulokset olivat sitten sitä, mitä olivat. Minun täytyy sanoa, että oli paljon kysymys yksittäisestä viljelijästä tai, äh, tai itse valvontaa harjoittavasta hallinnosta. Sen täytyy panna, pystyä panemaan toimeen se, mitä me päätämme. Ja maataloudessa on joitakin ongelmia avoimina siinä mielessä, että vastaanottajat ajatella niitä korkeita mittoja, korkeita tasoja, joita me asetamme, niin että usein lainsäädännön osalta, joka vaikuttaa niihin, heillä on, on vaikeuksia sen suhteen, koska he ei vaikuta pelkästään yhteisen maatalouspolitiikan koskeva lainsäädäntö, vaan myöskin lainsäädäntö koskee ympäristöä, veden puhtautta tai metsiä koskeva lainsäädäntö. Kysymys on siis siitä, että he vain viljelevät jotakin yhtä maan palaa ja sitten on kymmenen eri direktiivien kanssa. Me sitten tulemme, ta, haluamme hyvää, me haluamme pelastaa maailman, mutta mm, osin käy kuitenkin, niin, että nämä viljelijät eivät ymmärrä sitä, mitä me haluamme. Ja sitten nyt puhumme sitten tästä yhtenäisestä tarkastusmallista. Me haluamme siis tutkia sen, että onko nyt sitten niin, että vielä voitaisiin jotenkin äh, tätä kautta, voisiko tämä johtaa sitten siihen, että tulee lisää byrokratiaa? Minä haluaisin, että äh, tutkitaan asiaa, äh, mutta että puhdasta byrokratiaa, joka on byrokratia, jota toteutetaan vain siksi, että halutaan yhdenmukaista asioita, jotakin sellaista, minkä näin hyvin kriittisesti myöskin budjetin valvontavaliokunnassa ajattelen sitä, miten mutkikkaita toimenpiteet ovat. Se usein johtaa siihen, että niiden kautta, tämän mutkikkuuden kautta näiden toimenpiteiden valvottavuus ei enää lisännyt. Ja minusta kollega Sarova on sanonut sen, että meidän pitäisi myöskin puolivälin tarkastuksessa katsoa tätä yhteistä maatalouspolitiikkaa. Onko siinä sellaisia alueita, jotka ovat liian mutkikkaita, koska viime kädessä mutkikkuuden kautta eivät suinkaan välttämättä tavoitteet tule paremmiksi. De Jong. Sitten kollega De Jong. Thank you very much, uh, Madam Chair, and uh, I must say that I very much sympathize. Kiitos puheenjohtaja. Koen kovasti sympatiaa kollega Holmajerin kommenttien suuntaan byrokratia yhdistyy melkomoiseksi määräksi. Ja kun ajatellaan pienviljelijöitä aivan erityisesti, niin heidän on hyvin vaikea sitten vastata kaikkiin vaatimuksiin. Tämä voisi heijastua myös mietinnössä. Kiitän myös esittelijää, koska tämä on erinomainen mietintö, johon voin yhtyä hyvin suuressa määrin. Minulla olisi vain kaksi huomiota. Ensinnäkin kohtaan 17 olen samaa mieltä siitä, mitä on sanottu. On hyvin vaikeata määritellä paras suoriutuminen ja se, että tätä kautta sitten vähennetään unionin valvontaa. Lausunnossa toki on aika lailla mahdotonta, mutta voitaisiin komissiolta pyytää toisaalta jonkinlaista tarkastuslistaa. Tällainen komissiolla täytyy olla, jos se tekee työnsä tehokkaasti ja hyvin. Ja te- tarkastuslistan tulisi olla myös tehokas. Voisimme siis pyytää tarkastuslistaa silloin, kun valvonta on riittävää ja olisi myös eh, tarkastuslista, jossa huomioitaisiin se, se minkälaista byrokratia on. Tämä on myös osa parasta suoriutumista. Kyse ei ole välttämättä sitä, että monimutkaisin valvonta on aina tehokkainta parasta, vaan täytyy olla myös älykästä valvontaa, joka tekee tarkastuksista helpompia. Kenties teen jonkinlaisen tarkistuksen, joka viittaa tähän tarkastuslistaan tai lisätietoihin, jonka avulla olisi sitten helpompi soveltaa sitä, mitä esittelijäkin tässä haluaa. Ja toinen huomio liittyy kohtaan 19 hyväksyttävä virhetaso. Mehän olemme yleisemmin keskustelleet siitä, halusi, haluaisiko komissio saada joustavuutta virhetason suhteen. Tämähän viittaa artiklaan 59 kohtaan 5 asetuksessa, mutta hyväksyttävästä tasosta ei tulisi muotoutua liian matalaa tai liian korkeaa tavallaan tässä yhteydessä – niin, että 3 prosenttia, 4 prosenttia olisi vielä hyväksyttävissä. Tarvitaan jonkinlaisia suojalausekkeita sen suhteen, että määritelmä ei voi olla kohtuuton. Pohdin vielä jonkinlaista tekstimuotoilua tähän kohtaan. Ja kollega Patsiittis, olkaa hyvä. Ačiū germa pirmininkė. E, tikrai norėčiau irgi pažymėti. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin todeta, että Mietintö, josta tänään keskustelemme, on hyvin tärkeä. Se kattaa hyvin laajan alan. Ja tämä maksaa paljon rahaa kaikille jäsenvaltioille. kun nyt perehdymme tähän mietintöön, niin meillä on tämä sama ongelma edessämme. Kollegat ovat jo maininneet byrokratian, valvonnan, toissijaisuusperiaatteen. Ja nämä seikat, kenties näitä on vielä lisääkin, ovat ristiriitaisia tavallaan. Jos me haluamme käyttää varoja tehokkaalla tavalla, niin pitäisi löytää oikeanlainen tasapaino näiden periaatteiden välille. Toivon, että komissio tänään toteaa, tai uskon, että komissio toteaa, että jäsenvaltiot eivät onnistu täytäntöön panemaan periaatteita ja virhetaso on hyvin korkea näin ollen, mutta täytyy muistaa, että Euroopan komissio täytäntöön panevana toimielimenä joutuu löytämään vastauksen siihen, miten nämä periaatteet sovitetaan yhteen. Nehän ovat tällä hetkellä vielä ristiriidassa keskenään. Jos byrokratiaa halutaan vähentää, niin täytyy ensinnäkin sopia byrokratian määrittelystä. Silloin kun varoja käytetään maatalouden alalla, niin pitää ymmärtää se, että mitä matalemmat vaatimukset ovat, niin sitä enemmän sitten syntyy petosmahdollisuuksia. Muistan lukuisia tapauksia. Jäsenvaltiot esimerkiksi, yksi, eräskin jäsenvaltio istutti viiniviljelmiä maan pohjoiseen osaan siellä viini ei kuitenkaan kasvanut, mutta tukia myönnettiin vuosikymmeniä. Eli järjestelmää minun mielestäni on muutettava. Jos katsotaan mitä tahansa jäsenvaltiota tällä hetkellä, niin voitaisiin todeta, että siellä on erilaisia järjestelmiä käytössä ja eri tapoja käyttää varoja. On hyvin vaikeaa koordinoida kaikkea unionissa. Mielestäni yksi pääasioista on se, että otetaan käyttöön sellainen järjestelmä, josta komissio olisi vastuussa. Komissio olisi siis vastuussa kaikista virheistä, jotka tapahtuvat äh, siinä taikka tässä jäsenvaltiossa. Ja tämä järjestelmä olisi sellainen, että nämä kolme periaatetta, jotka mainitsin, olisivat yhteensoviteltavissa. Kiitos. Joo, Sitten kollega äh, Tanja. Niin, puheenjohtaja pahoittelen myöhästymistäni. Suuri unionin jäsenmaa vaikuttaa muihin jäsenvaltioihin, ja näin kävi myös tänä aamuna, eli juna oli myöhässä. Aivan muutama sana esittelijän, esittelijä Sarvamaan puheenvuoron jälkeen varjoesittelijänä ST-ryhmästä. Käytän siis puheenvuoroni Vuoteen 2017 mennessä Ranska joutuu unionille palauttamaan yli miljardin maataloustukia, koska on ollut virheitä ja petoksia. Tämä on siis palautus. Puhutaan osasta 40 miljardista tällä kaudella, jolla on toteutettu yhteistä maatalouspolitiikkaa. Ranska saa näin rangaistuksen puutteista, kun on tarkastettu maatalousmaksujen oikeellisuutta. Aivan erityisesti kyse on ympäristöehdoista, ehtojen täydentävyydestä. Pääedunsaajat maataloustukijärjestelmässä, Ranskahan ei tietenkään ole ainoana tässä tilanteessa. 15 maata on joutunut tähän tilanteeseen, että oikaisuja on sitten vaadittu komissiolta. Romania tässä, Italia, 97 miljoonaa ja Italia niin ikään. Aivan niin kuin kollega Sarvamaa muistuttaa mietinnössään, maatalousvarojen käyttö ja tukikelpoisuuden valvonta ovat säännöllisesti kyseenalaistettuna tilintarkastustuomioistuimessa. Myönnetään tukia toimijoille, jotka eivät ole maanviljelijöitä. Sitten on esimerkiksi kesantomaksuja, Kaikesta tästä tulee olla huolissaan. Jäsenvaltiot ja komissio joutuvat todellakin vahvistamaan valppauttaan ja tehostamaan valvontaa Euroopan unionin alueella. Katsomme myös, että Euroopan komission täytyy tehdä kaikkensa, jotta voidaan järjestelmiä yksinkertaistaa yhteisessä maatalouspolitiikassa – ponnisteluista huolimatta, mitä komissio on tehnyt maatalouspolitiikan uudistuksessa, tämä politiikan ala on edelleenkin aivan liian monimutkainen ja liian byrokraattinen vastuullisille viranomaisille ja edunsaajille. Katson, että komission tulee kehittää myös perusteltua politiikkaa selkeiden tavoitteiden periaatteiden pohjalta, eikä vain keskittyä menoihin ja niiden valvontaan. Uudessa maatalouspolitiikassa täytyy suosia tuloshakuisuutta. Aivan niin kuin kollega Sarvamaakin katsoo, että jäsenvaltiot ja Euroopan komissio eivät niinkään joudu valvontaa lisäämään moninaistamaan, vaan ennen kaikkea täytyy taata se, että valvontan, valvonnan laatu on oikealla tasolla. Paremmin dokumentoitua valvontaa tarvotaan. Tämä varmasti vähentää osaltaan virhetasoa ja vaikuttaa valvontaan suorien maksujen osalta. 1,6 miljardia on tässä kyseessä vuonna 2013. Aivan erityisesti täytyy rohkaista kansallisia viranomaisia koordinoimaan työtään myös maksatusviranomaisten virastojen kanssa, jotta se toimisi tehokkaammin maksatuksessa. Voitaisiin ajatella, että keskeytettäisiin maksatusvirastojen toiminta, jos suoritustaso on riittämättömällä tasolla. Tässä puheenjohtaja, hyvät kollegat, ne muutamat sanaset, jotka halusin vielä lisätä, kun olen nyt varjoesittelijänä tässä aiheessa. Merci beaucoup. Und jetzt hat Kiitos oikein paljon ja nyt herra Mögele, maatalouspääosaston varapääjohtaja. Nyt teillä on ilo saada vastata. Olkaa hyvä. Very much. Kiitos oikein paljon, rouva puheenjohtaja. Aloittaisin eh, toteamalla, että tämä meidän mielestämme on erittäin mielenkiintoinen mietintö, joka kyllä osuu naulan kantaan monienkin asioiden kohdalla, joista puhutaan paitsi tässä myös muissa valiokunnissa. Eilen minulla oli ilo osallistua maatalousvaliokunnan kokoukseen. Siellä järjestettiin kuulemistilaisuus yksinkertaistamisesta eri asiantuntijoiden kanssa. Ja joukko niistä kysymyksistä, jotka tänään ovat keskustelussa tulleet esiin, tulivat myös eilisessä keskustelussa esiin. Itse omassa puheenvuorossani kerroin kollegoillenne maatalousvaliokunnassa, että Mielestäni olisi äärimmäisen hyödyllistä, jos saataisiin lisää vuoropuhelua ja intensiivisempää vuoropuhelua tämän ja maatalousvaliokunnan välille. Se, että puhutaan samasta asiasta kahdelta eri kannalta on yksi asia, mutta toinen asia on sitten se, että löydetään vielä tasapaino ja tähän vaaditaan kyllä mielestäni molempien yhteispeliä niin, että saadaan aikaan tosiaan tämä tasapaino myös ihan lainsäädäntötahojen välillä Euroopan unionissa. Tämän kokemuksemme viime kierrokselta ja kokemuksemme nyt myös eh, YMPn yksinkertaistamisponnistelujen puitteissa. Ja tällä mietinnöllä voi mielestäni olla kyllä tässä tärkeä rooli. Tiedän, että maatalousvaliokunnalta on tulossa tähän mietintöön muuten lausunto. Nyt jokunen äh, fakta seikka. Voisin puhua numeroista, luvuista, mutta ehkäpä tästä voitaisiin puhua kahdenvälisesti, eli en nyt turhaan vie aikaanne. Mutta muutama seikka, jotka keskustelussa ovat nousseet esiin. Tässä puhutaan neljästä miljardista eurosta liittyen YMP-valvontaan. Ja joku jäsenistäkin kysyi näistä numerotiedoista. Ehkä tätä voisin hiukan kommentoida. Meillähän on äh, kriteerit, jotka on äh, määritelty yhdessä budjettipääosaston kanssa ja ei ensimmäistä kertaa, äh, vaan nyt arvioidaan uudelleen jäsenvaltioiden YMP-valvonnan kustannuksia. Ja tässä kyse on paitsi valvonnasta myös hallinnosta sekä poliittisesta valvonnasta. Eli mitä siis maksaa YMPn toteuttaminen jäsenvaltioissa. Tulos oli 3,9 miljardia, eli lähes 4 miljardia, ajatellen koko YMPn hallintoa ja valvontaa. Ja tämä merkitsee sitä, että jäsenvaltiot vaikuttavat nyt käyttävän koko YMP-budjetista 7 prosenttia hallintoon ja valvontaan. No tämä raha ei tietenkään mene maatalousbudjetista hallintoon, koska tämä hallinto tulee maksaa kansallisista budjeteista, koska se kuuluu kansalliseen toimivaltaan. Tänä vuonna vielä tulemme toteuttamaan syvän luotaavamman analyysin näiden hallintokustannusten tilanteesta jäsenvaltioissa ja alueilla. Ja olemme luottavaisia sen suhteen, että tänne ensi, vuonna, ensi vuoden alussa voimme vielä toimittaa teille tarkempia numerotietoja YMPn hallinnon ja valvonnan kustannuksista. YMP-uudistuksen jälkeenhän koko YMP on muuttunut hyvin äh, merkittävästi ja näin ollen äh, sen äh, täytäntöönpanon kustannukset eivät voi mitenkään olla samat kuin ne olivat tämän vanhan YMPn kohdalla. Yhtenäisistä tarkastuksistahan tilintarkastustuomioistuin on todennut niitä kannattavansa Äh, Single audit, äh, yksi yhtenäinen tarkastushan äh, laajimmillaan merkitsee luottamusta siihen, että eri tilintarkastus ja tarkastustahot kaikki tekevät oman, hoitavat oman tonttinsa. Eli tämä ei voi toimia, jos ei ole luottamusta. Tilintarkastustuomioistuimen täytyy voida luottaa luottaa komission ja komission eteenpäin ja maksutahoihin ja niin edelleen. Eli tämä merkitsee valtavaa työtaakkaa, jotta saadaan tällainen yhtenäinen tarkastusketju toimimaan. Ja nyt me pyrimmekin tekemään yhdessä työtä jäsenvaltioiden sertifiointitahojen kanssa päästäksemme tilanteeseen, jossa laillisuus ja yhtenäisyyskriteerit nostetaan esiin hyvin intensiivisen tarkan tarkastusmallin kautta. Ja tämä merkitsisi sitä, että kun ajatellaan omaa tarkastustyötämme, niin tämä olisi kyllä hyödyllistä. Me, nythän tilintarkastustuomioistuin on alkanut käyttää komission tarkastustuloksia omaankin työhönsä, joten tällainen ketju on syntymässä, mutta ei se yhdessä yössä tapahdu. Kyllä siinä vuosia varmasti menee, jotta tätä, näitä järjestelmiä saadaan parannettua, jotta päästään todella yhtenäiseen tarkastusjärjestelmään malliin. Sitten jokunen sana näistä 17, 18 ja 19 kohdista mietintöluonnoksessa. Tässä puhutaan, että palkittaisiin paremmin toimivia jäsenvaltioita vähentämällä valvontaa siellä, missä mahdollista ja niin edelleen. Kiinnittäisin ehkä huomioon siihen tosiseikkaan, että näinhän itse asiassa asetuksessa, siis horisontaalisessa asetuksessa, joka YMP-uudistuksessa hyväksyttiin, niin näin jo onkin. Eli meillä on siellä mahdollisuus jäsenvaltioiden vähentää valvontaa, jos niiden valvontajärjestelmä ja hallintojärjestelmä ovat hyvin toimivia. No nyt täällä kysyttiin, että mitä se sellainen hyvä toiminta sitten itse asiassa merkitsee. Ainut vastaus, jonka voimme tarjota, ja tämä sisältyykin nyt sääntöihimme, on se, että virhetason on oltava alle 2 prosenttia, koska 2 prosenttia on tällä hetkellä myös tilintarkastustuomioistuimen käyttämä vertailuarvo, ja siihenhän tämä valiokuntakin viittaa, joten ei komissio voisi valita 1,5 tai 3 tai 4 prosenttia, koska sitten olisimme eri linjoilla, kun ajatellaan tätä yleistä asiasta käytävää keskustelua. Virhe tasojen kynnyksenä on pidetty tätä 2 prosenttia. Mutta tässä tilanteessa, jos jäsenvaltio esimerkiksi tiettyjen maksujen suhteen on päässyt virhetaso, joka on alle 2 prosenttia, niin sitten tarkastuksia voidaan vähentää 5-3 prosenttia. Ja tämähän on valtava säästö niin henkilöstön ajan kuin ajan suhteen kuin muutenkin. Joten tähän päästään tällainen järjestelmähän meillä on viherittämisen suhteen jo käytössä viherryttäminen on uutta ja vasta kun valvonnasta tiedetään enemmän ja virhetasoista tiedetään enemmän, voidaan katsoa, voitaisiinko tätä järjestelmää tai tätä sääntöä nyt tai siinä vaiheessa soveltaa. Mitä esimerkiksi markkinapolitiikkaan tulee, se on niin äärimmäisen monimutkainen järjestelmä, että myös sen virhetasoa on äärimmäisen vaikea arvioida ja siksi tämä olisi hankalampaa. Vuosikertomuksessammehan tähän viittaamme, mutta monimutkainen juttu. Olen täysin samaa mieltä sen siitä, että yksinkertaistaminen on avain kaikkeen, mutta siihen on myös hyvin vaikea päästä. Komissaarimme on käynnistänyt laajan monimuotoisen yksinkertaistamisagendan liittyen täytäntöönpano- ja delegoituihin säädöksiin ja tässä pyritään konkreettisiin parannuksiin tulevina puolentoista vuotena suunnilleen tällaisena aikakautena ja yksinkertaisemmat järjestelmät tietenkin johtaisivat myös yksinkertaisempaan valvontaan, mutta niin kuin täälläkin on todettu, joissain tapauksissa vaatimus olisi myös avata ja muuttaa perusasetuksia. Tästäkin on toki puhuttu, mutta tämä on sitten asia, joka komission jäsenen arvion mukaan ei ole tällä hetkellä agendalla, koska se johtaisi sitten aivan uuteen politiikkakeskusteluun. Ja tässä ei enää puhuttaisikaan yksinomaan yksinkertaistamisesta, vaan koko politiikan suunnittelusta. Ja nyt keskitytään prosessien ja kontrollien valvonnan yksinkertaistamiseen ja tuossa tapauksessa kyse olisikin laajamittaisemmasta työstä. No minä, niin täällä on jo puhuttukin parhaista ja huonoimmista toimijoista ja näitä kriteereitä halutaan selvemmiksi, mutta tällä hetkellä ainut kriteeri, joka meillä on, on virhetaso ja se on siis todella tämä kynnys 2 prosenttia. Jäsenvaltiot, jotka toimivat hyvin, voivat vähentää valvontaa. Tämä aiheuttaa säästöjä ja on tietenkin myös kannustimena jäsenvaltioille parantaa järjestelmiään. Täällä on mainittu myös tähän oletettuun virhetason. Siitähän puhutaan myös varainhoitoasetuksessa, mutta oletettu virhetaso, tämä keskustelu ei itse asiassa ole keskustelu, jota komissio voi Eh, yksinään käydä. Tässä tarvitaan tiivistä yhteistyötä tilintarkastustuomioistuimen ja tämän valiokunnan kanssa. Pyrkimyksenähän tulisi olla se, että kaikki toimielimet ovat tästä oletetusta odotetusta virretasosta samaa mieltä. Ja tämähän täytyy tietenkin ottaa huomioon jo siinä vaiheessa, kun politiikkaa suunnitellaan ja kun sitten nämä mm, järjestelmiä yksinkertaistetaan. Ja kun sitten jäsenvaltioiden odotettavissa olevat valvontajärjestelmät ovat toimivalla tasolla ja niiden kustannukset hyväksyttävällä tasolla. Mutta tähän menee kyllä varmasti vielä paljon aikaa tähän keskusteluun tulevina kuukausina ja vuosina kolmen toimielimen välillä. Sitten halusin vielä puuttua seikkaan, joka nousi keskustelussakin esiin, nimittäin se, että kaikki keskustelut yksinkertaistamisesta, valvonnan lisäämisestä tai vähentämisestä liittyvät tiiviisti mm, siihen, mihin lainsäätäjä asetuksissaan pyrkii ja minkälainen kunnianhimon taso on. Täällä on todettu, että yksinkertaistaminen ei ole tavoite sinänsä, mutta kyllähän se täytyisi nähdä politiikan, poliittista tauttausta vasten Joten jos lainsäätäjä tekee sellaisen päätelmän, että halutaan ottaa käyttöön aika monimutkainen poliittinen toimi, niin tietenkin tällä on vaikutuksensa myös valvontaan. Ja olen täysin samaa mieltä Sarvamaan arvion kanssa. Ainut asia, mikä tässä voi johtaa hyvään tulokseen, on tasapaino. Katsotaan tuloksia halutaan olla kyllin kunnianhimoisia poliittisesti, mutta samalla tulee ottaa todella huomioon ne ponnistelut, jotka vaaditaan. Viimeinen seikkani vielä, rouva puheenjohtaja. Rova Holmeierin huomio. Ja mm, mistä on huomio näistä äh, korjauksista, rahoituskorjauksista. Kun puhutaan maaseudun kehittämisestä, jäsenvaltiot luonnollisesti ö, omaavat valtavaa joustavuutta määritellä omat järjestelmänsä ja ohjelmansa. Toisaalta on sitten komission tehtävä varmistaa se, että tämän joustavuuden puitteissa jäsenvaltiot edelleen kunnioittavat sääntöjä. Täällä mainittiin erityinen yksittäinen tapaus tapaus, joka liittyi päätökseen tilien tasaamisesta ja tämä johtaa sitten tällaiseen korjausliikkeeseen. Oli ihan vankat syyt uskoa, että valintakriteerit, joita oli toteutettu, eivät olleet kunnossa. Tämä asia on kuitenkin tällä välin tyydyttävästi hoidettu uudessa maaseudun kehittämisohjelmassa. Ongelma sinänsä on ratkaistu, mutta mitä menneisyyteen tulee, niin rahaston rahoitusriski katetaan sitten mahdollisella korjauksella. Ja tämä liittyy kaikkiin niihin tapauksiin, joissa korjauksia on käytetty, käytetään tai tullaan käyttämään, kun äh, nämä maa Paastan tunnistusjärjestelmät ovat olleet tyydyttämättömällä tai mm, huonolla tasolla. Mutta joka tapauksessa, kun nyt mennään näihin alueperusteisiin malleihin, niin tämähän on tietenkin ensimmäisen pilarin hallintojärjestelmän kulmakivi ja syynä sille, että yleensä ensimmäisen pilarin toimien virhetaso on varsin alhainen kiinnostava lausunto, mietintöluonnos ja keskustelu tulee jatkumaan kuukausia ellei vuosia. Kiitoksia. No niin, kiitos. Me kiitämme ja nyt lopuksi vielä lyhyt puheenvuoro esittelijä. Thank you. Um, yes, thank Niin, kiitos rouva puheenjohtaja. Kiitokset kaikille siitä, että osallistutte tähän keskusteluun jopa enemmän kuin odotin. Ja ennen kaikkea kiitos myös komissiolta, joka ei halunnut mennä yksityiskohtiin, mutta kuitenkin hyvin kattavasti käsitteli koko asiaa. Oli jotakin kommentteja, haluaisin aivan lyhyesti vastata Monika Holmeierille. Hän otti esille tarpeen meille kaikille kiinnittää enemmän huomiota siihen, minkä taakan äh, tuen vastaanottajat kokevat joutuvansa kantamaan. Ja komissio puhui siitä, että meidän on tehtävä tämä yhdessä. Tämä on yksi avainkysymyksistä minulle koko tässä äh, asiassa. Minusta on paljon saavutettavissa, jos tämä valiokunta ja maatalousvaliokunta voisivat äh, löytää yhteiset intressit koska niitä on runsaasti. Ja sen lisäksi on joitakin asioita, jotka me haluamme pitää omana näkökantanamme. Mutta meidän täytyisi keskittää ponnistelut niin, että kävisimme lävitse kaikki ne intressit, jotka ovat yhteisiä meille ja maatalousvaliokunnalle, ja sitä harjoittaa yhteistyötä. Uskon, että voidaan saavuttaa tällä tavoin jotakin, mikä varmastikin vie vuosia, mutta joka on siis tavoite, eli siis se, että saadaan valvonta, joka perustuu suoritukseen, toimintaan. Ja se pitää silloin sitten määritellä, kuten täällä todettiin, että se on, tämä on yksi kaikkein mielenkiintoisempia asioita, joita sitten odotankin, kun tulee tarkistuksia. Eli siis juuri se, miten me voimme pyrkiä määrittämään suorittamista, tulosta. Ja tämä on se joka on avain koko tässä erittäin mutkikkaassa valvontatoiminnassa. Mutta siis kokonaisuudessaan määräaikatarkistuksillehan on toinen kesäkuuta ja hyväksyntä tässä valiokunnassa on tarkoitus tehdä 14. heinäkuuta. Odotankin mielenkiinnolla tarkistuksianne ja kiitos. Ja vielen herzlichen Dank. No, sydämelliset kiitokset. Näin äh, tämän kokouksen julkinen osuus on päättynyt ja pyydämme äh, kaikkia muita kuin jäseniä poistumaan salista. Mm, ja poliittisten ryhmien neuvonantajat saavat myös jäädä paikalle, mutta muita pyydän poistumaan.